Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit dem Tagesordnungspunkt 13. Niin, nyt jatkamme sitten kohdassa 13 listalla ja 14. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, vastuuvapaus ja toivotan... Uh, there's no translation? Ei ole tulkkausta. Also es gibt überhaupt keine... Ei siis minkäänlaista tulkkausta, niinkö? Eikö ole mitään tulkkausta, mutta sehän on surullista.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 C'est bizarre, hein, parce ah. que ça fonctionnait il y a yeah. juste maintenant. My, ah, ok. We will, we will on the discharge decision postponed. Tämä vastuuvapauspäätös oli lykätty, koska Euroopan innovaatioiden instituuttia haluaisin toivottaa tervetulleeksi eit pääjohtajan Käynin ja, ja ulkoisen tilastuksen kohdinsa koska se valmista vastaavasta eiten jäsenen myöskin Adam Rottenbachin. Meidän esittelijämme on herra Czarnetski. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Witam serdecznie Panią Przewodniczącą. E, przed południem mówiłem po angielsku. Hyvät naiset ja herrat, e, hyvää päivää. Minä aikaisemmin puhuin englantia, mutta nyt Vaihdankin kieltä ja puhun puolaa. Well, translation. Tulkkausko ei toimi? Kuuletteko minua? Kuuluuko tulkkaus? They tried, they tried to solve. I don't, I'm not sure if you are able to hold it in your beautiful English. Tiedä, pystyykö puhumaan kaunista englantianne. Compliment, uh, Madam Chair. Kiitos tästä kohteleisuudesta, rouva puheenjohtaja. I prefer minä kuitenkin nyt pitäisin parempana tällä kertaa, koska tämä on hyvin äh, hienosävyistä tämä asiasta puhutaan. Puhuisin mieluummin äidinkieltäni. You, you know very well that they can't do anything <laughs> because you are in accordance with the rules. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Hmm? now. We'll to you. listen to you. Kuuluuko? Can I start, Madam Chair? Thank you. Uh, during the 2013 Kiitoksia. Vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämisprosessissa parlamentti tunnisti ähm, tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät EIT, Euroopan innovaatioteknologiainstituutin talousarvioon. Siellä oltiin 2 prosentin virhetason yläpuolella ja ex ante ja ex post tarkistusten suhteen oli ilmennyt ongelmia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että julkisissa hankinnoissa ja menettelyssä niiden suhteen oli ongelmia. Näistä syistä parlamentti päätti lykätä EITn vastuuvapauden myöntämistä. Tämän lisäksi ilmeni myöskin henkilöstökysymyksiin liittyviä ongelmia, absorptio-ongelmia. Euroopan innovaatioteknologiainstituutin avunsaajien joukossa oli myöskin aikatauluun liittyvien suositusten noudattamatta jättämisiä. Päätös olla myöntämättä äm, vastuuvapautta, voitteko sen äh, suhteen vasta seuraaviin kysymyksiin. Yksi, kuinka EIT on puuttunut ongelmiin, äh, joita äh, on tilintarkastuksessa ilmennyt? Toinen kysymys, mitä EIT tekee vähentääkseen virhetasoja maksuissa. Kolmanneksi, mitä on tehty, jotta yleistä virhetasoa saataisiin kahden prosentin rajan alle laskettua? Ja neljänneksi, mitä EIT tekee välttääkseen sen, ettei henkilökunnan vaihtuvuus olisi yhtä suurta kuin ennen. Viidenneksi, mitä on tehty absorptiokapasiteetin kasvattamiseksi EITn tuensaajien joukossa? Uh, next uh, join tanks, Artemis and ENIAC. Sitten yhteisyritykset ENIAC ja Artemis. Tähänpä päätinkin. Kiitoksia. Wer wird für die Agentur das Wort ergreifen, Herr Kern? Kuka haluaisi käyttää viraston puolesta puheenvuoron? Afternoon and, uh... Hyvää iltapäivää ja kiitoksia kovasti siitä, että saimme mahdollisuuden esitellä sen edistyksen, jota IAT on saatu aikaan. Ja haluaisin myös kertoa, miten olemme puuttuneet niihin ongelmiin, joita on otettu esiin, ja vastaisin myös esittelijän kysymyksiin. EIT on toiminut aika tehokkaasti niiden kysymysten osalta, joita parlamentti ja tuomioistuin ovat esittäneet, ottaneet esiin. Ja olemme myös ottaneet vaarin tästä perustelusta lausunnosta ja olemme nyt hyvällä tiellä, olemme edenneet tässä asiassa ja meillä on myös konkreettisia tuloksia, jotka osoittavat, että olemme päässeet ongelmien, pääsemässä ongelmien yli. Alkuun selittäisin, mitä olemme tehneet voidaksemme parantaa tarkastus todistusten laatua ja kuinka olemme voineet maksatusten osalta voineet vähentää virheitä. Me olemme parantaneet työtämme ja olemme ottaneet vaarin tarkastajien ohjeista. Me olemme myös vahvistaneet ex ante valvontaa EITn sisällä. Olemme panostaneet siihen uusin resurssein, myös laatineet suuntaviivoja sisäisiksi prosesseiksi ja olemme myös antaneet edunsaajille e-, edunsaajille ohjeita muun muassa kiksien ja innovaatioyhteisöjen osalta. Ja tällä tavalla voimme paremmin analysoida sitä, missä riskit ovat, mihin meidän täytyy keskittyä. Ja olemme myös tehneet ulkoisen tarkastuksen tai asiakirjan laatineet siitä, kuinka nämä apurahat on myönnetty ja mitä niille on tapahtunut. Ja uskon, että nyt nämä äh, ponnistuksemme ovat alkaneet kantaa hedelmää ja alustavat havainnot vuodelle 2014 vahvistavat sen, että transaktiot ovat säännönmukaisia ja laillisia kaikilta osin, eikä niistä ex ante valvonnassakaan ole enää kommentoitavaa. Tämä on suuri edistysaskel ja virheaste on myös alentunut yhden prosentin alle maksatusten osalta. Sama pätee yleiseen virheasteeseen, palaan siihen kohta eli viittaan myös EITn sisäisiin menettelyihin ja hankintoihin. Niitä on parannettu, eikä uusia virheitä ole yksilöity tässä suhteessa. Eli tämä osoittaa, että apurahojen halli, tai avustusten hallinnointiin panostuksemme on kantanut jo hedelmää. Sitten tämä toinen osa, eli hankinnat. Miten me olemme parantaneet sisäisiä menettelyjämme? Me olemme ryhtyneet koko joukkoon tärkeitä toimia puuttuaksemme näihin ongelmiin, joita aiemmin on ilmennyt. Ensinnäkin, tämän mainitsin jo, me olemme peruuttaneet problemaattiset sopimukset ja olemme käynnistäneet uusia niiden tilalle. Me olemme päivittäneet menettelyjä, tarkastuslistoja, ja myös maksatusten ja sitoumusten osalta olemme parantaneet tilannetta, joten tällä hetkellä meillä on enemmän sisäistä valvontaa, minkä avulla voimme välttää samankaltaiset virheet jatkossa. Ja me olemme myös värvänneet toisen henkilön hankintaosastolle, joten meillä on nyt tuplasti kapasiteettia siellä. Meillä on myös useita henkilöstön koulutustapahtumia hankinta-asioista niin, että kaikki EIT-ssä tietävät nyt enemmän hankintamenettelyistä. Eli uskon, että nämä ovat erittäin tärkeitä toimia ja ne ovat edistyksemme takana. Teidän eh, toinen kysymyksenne, että kolmas ehkä liittyi Ähm, henkilöstön vaihtuvuuteen EITssä ja mitä me olemme tehneet vähentääksemme henkilöstön vaihtuvuutta ja täyttääksemme virkoja, avoimia virkoja. Hyviä uutisia. Meillä on nyt 56 60 virasta täytetty, mikä on suuri parannus verrattuna siihen, kun viime kesänä tulin. Niin silloin oli vain 42 60 virasta täytetty, joten edistystä on saatu aikaan ähm, johdonkin tasolla ja me olemme vähentäneet henkilöstön vaihtuvuutta. Eli viimeksi kuluneen vuoden aikana vain muutama henkilö on irtisanoutunut vähemmän kuin 10 prosenttia, eli luvut ovat pienemmät. Mitkä ovat sitten tämän taustalla olevat syyt? Uskon, että tärkeää on se, että me olemme ottaneet käyttöön pois lähtöhaastatteluja. Me olemme analysoineet, miksi henkilöstö on halunnut lähteä ja olemme ottaneet käyttöön käyttöön arviointi- ja ylennysjärjestelmän ja olemme ryhtyneet erilaisiin toimiin voidaksemme parantaa työympäristöä EITssä. Ihan vähän aikaa sitten perustimme henkilöstöresurssi työryhmän ja meidän sisäinen tarkastajamme, häntä olen pyytänyt pohtimaan tai kiinnittämään erityistä huomiota paikkojen täyttämiseen ja muuhun henkilöstöön liittyvään. Eli tämä on taustana tähän parantuneeseen tilanteeseen, joka liittyy henkilöstövaihtuvuuteen ja avoimiin paikkoihin. Ja viimeinen kysymyksenä liittyy varainkäyttökapasiteettiin eit ja siihen, mitä olemme tehneet sitä parantaaksemme. No haluaisin jakaa kanssanne muutamia lukuja. Eli varainkäyttöaste on parantunut, se on kasvanut Keskimäärin vuosittain olemme käyttäneet 85 prosenttia varoistamme, eli tässä on kyse aika jyrkästä kasvukäyrästä. Me KIKS alkoi aika pienillä summilla ja 60 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja nyt puhutaan jo 170 miljoonasta vuotuisesta eurosta vuonna 2014, eli paljon kasvua on tapahtunut, varainkäyttöaste on parantunut. Ja tämä myönteinen trendi varmaan jatkuukin, koska viime joulukuussa me saimme kaksi uutta innovaatioyhteisöä, eli kaksi uutta edunsaajaa, mikä tietysti auttaa meitä käyttämään tätä rahaa tehokkaammin eli tätä rahaa, jota meille myönnetään. Ja lisäksi olemme ponnistelleet kiksien, olemassa olevien kiksien kanssa ja uusienkin kanssa, jotta voisimme parantaa äh, varankäytön äh, valvontaa niin, että voidaan pitää huoli siitä, että niitä käytetään mahdollisimman hyvin. Eli meillä on oikein hyvät luvut ja annamme niitä teille vielä kirjallisestikin. Eli toivon, että että nämä toimet ovat tehokkaita ja osoittavat, että meidän työmme on kantanut tulosta kaikki nämä korjaavat toimet. Ja ensi viikolla lähetämme teille yksityiskohtaisen kertomuksen, jonka pyysittekin, niin että saatte nämä pää, tietoa näistä päätoimista, mutta myös lisää yksityiskohtia, niin että kaikkiin kysymyksiin tulee vastaus kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka ovat vielä avoimia huhtikuun vastuuvapauspäätöksen jälkeen. Ja uskon, että tämän edistyksen valossa parlamentti voi antaa EITlle vastuuvapauden, mutta toki vastaan kaikkiin muihinkin kysymyksiin, joita teillä on joko nyt tai lähiviikkoina. Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitos. Interessiert vor allem ähm, wieso eigentlich die Minua kiinnostaa se, miksi nämä hallintoneuvoston kokoukset ovat niin kalliita teillä, koska olen huomannut, että 29 prosenttia varoista vuonna 2013 ne eivät käyttämättä, koska hallintoneuvoston kokoukset ovat olleet niin kalliita kuin oli oletettu. Miksi ne ovat niin kalliita, tai en tiedä, mitä ajattelette? I, I can clarify. Voin selventää tätä. Meillä on hallintoneuvoston kokouksia, joita järjestetään tyypillisesti neljä kertaa vuodessa eit ja sitten ylimääräisiä hallintoneuvoston kokouksia silloin tällöin. Ja meillä on myöskin xk toimeenpaneva komitea, jossa on neljä hallintoneuvoston jäsentä. He tapaavat erityiskysymyksiä käsitelläkseen Erityisesti vuonna 2014 meillä olisi, oli melkoisen usein tällaisia ylimääräisiä äm, kokouksia, koska oli paljon erityiskysymyksiä, jotka piti ratkoa. Ja seuraavana vuonna melkoisen suuri osa budjetista asetettiin tämän toimenpanevan komitean ja hallintoneuvoston budjettiin. Mutta nyt me olemme vähentäneet suuresti ylimääräisten kokousten määrää. Olemme siirtyneet takaisin normaaliin rytmiin ja siksi meillä on säästöjä tässä budjettikohdassa. Emme ole käyttäneet näitä varoja. Vähemmän kokouksia tarkoittaa sitä, että emme tarvitse kaikkia, kaikkia varoja, jotka tähän on varattu talousarviossa. Nyt luonnollisesti me teemme vertailun tilanteista ja pyrimme pitämään kulutason matalana. Kiitos. Oletteko pyrkinyt selvittämään, miksi siis työntekijöiden vaihtuvuus minusta näyttää melko suurelta tämä vaihtuvuus näin pienessä organisaatiossa, että on paljon vaihtelua. Mistä se johtuu? Uh, it's what to explain earlier, you know, that we had a very, very high turn. Niin, olen jo aiemminkin sanonut, että erityisesti vuonna 2000 2013-2014 meillä henkilöstövaihtuvuus oli aika korkea ja sen taustalla olevat tekijät olivat seuraavia. Yksi oli se, että johdon tasolla oli aika paljon epävakautta ja ihmiset eivät oikein kokeneet, että he, heitä johdetaan ja heistä välitetään. Ja henkilöiden työtaakka oli kohtuuttoman korkea, koska koska heidän piti tehdä niiden henkilöidenkin työt, joita ei ollut vielä värvätty, eli lisästressiä tuli. Nämä olivat erittäin tärkeitä tekijöitä, syitä, ja nyt kun meillä on selkeämmät menettelyt ja vakaampi johto, niin, ja vapaita paikkojakin on täytetty, niin yksi näistä suurista ää, syistä on saatu pois päiväjärjestyksestä. Ja meillä on myös Budapestin työolot ehkä hiukan ähm, alakynnessä, siellä ollaan vähän alakynnessä muihin verrattuna, työolot ovat heikommat, vain 70 prosenttia on Unkarin palkka äh, kuin minkä saa samasta työstä Brysselissä. No, sen vuoksi on tietysti äh, ihmiset mielellään vaihtavat työpaikkaa tästä syystä, ei, te, ei voi tätä, tälle mitään. Se nyt vain on näin. Ja aina tietysti on joitain ihmisiä, jotka päättävät mennä johonkin parempaan työpaikkaan. Joten olemme nyt pyrkineet saamaan tämän henkilöstön vaihtuvuuden normaalille tasolle, samo, samalle kuin muissakin virastoissa on, jotka ovat samassa tilanteessa kuin EIT. Aiemmin Äh, me emme ole normaalilla tasolla, mutta nyt niiden toimien perusteella, joihin olemme ryhtyneet, niin olemme jo äh, aika normalisoituneessa tilassa. Vain muutama henkilö, 12 ihmistä on lähtenyt äh, nyt viime vuoden aikana 60 henkilön organisaatiosta. Se ei ole paljon. Kiitos. Seuraava puhuja on Stichowski. <clears throat> Děkuji. Některé otázky, které jsem měl, tak už tady zapadly. Eh, nebo... Kiitoksia. Eräät kysymyksistäni niin saivatkin jo vastauksen, joten minulla on yleisempiä kysymyksiä, yleisluontoisempia. Haluaisin eh, Rakönia kiittää mielestäni te henkilökohtaisesti sinä aikana, kun olen teidät tuntenut. Te olette tehnyt erittäin hyvää työtä, olette hyvin yhteistyöhaluinen ja avoin ja valmis myöntämään, että joitakin virheitä on menneisyydessä tapahtunut. Sillä menneisyydessä minulla oli sellainen tunne, että, että tuolloin halunnut myöntää näitä virheitä, mutta nyt olette ollut hyvin avoin. Kysymykseni on seuraava. Mitä olette tehnyt, jotta samoja virheitä ei toistettaisi niitä, joita tapahtui vuonna 2013? Te viittasitte tähän valvontajärjestelmään, seurantajärjestelmään. Voisitteko kertoa tarkemmin, kuinka tämä uusi seurantajärjestelmä toimii? Ja kuinka nämä henkilöt, jotka on rekrytoitu, tulevat auttamaan virastonne toiminnassa? Ja yleisempi kysymys, kuinka te näette tiedonvaihdon teidän komitean, te, teidän virastonne välillä ja komitean välillä? Onko tiedonvaihto parantunut? Kiitos. Rakeon. Thank you very much for, for... Kiitos tästä kysymyksistä. Mitä tulee siihen vahvistuksen, että olemme saaneet, mitä tulee henkilöstöön ja toimenpiteisiin, joilla on pyritty vahvistamaan hallintoa ja seurantajärjestelmää, anteeksi haluaisin sanoa, me pitkälti keskitymme siihen, että olisi riskipohjainen lähestymistapa, eli suurempia apurahoja näille osaamisen innovaatioyhteisöille. Ja tämä on suuri haaste ajatellen valvontaa, siis kun katsomme maksatuksia, varojen käyttöä, mutta myös sisällön kannalta. Me olemme siis nyt kaksinkertaistaneet kapasiteetin. Meillä on kaksi henkilöä käsittelemässä kutakin osaamis- ja innovaatioyhteisöä ja he pystyvät seuraamaan toimeenpanoa. Ja on lähdetty myöskin tällaista riskipohjaisesta OTE-järjestelmästä, näytejärjestelmästä, jolla voidaan paikan päällä katsoa, miten he toimivat, miten menettelytavat toimivat ja, ja myöskin voidaan katsoa, miten tuloksia on saavutettu. Seurantajärjestelmä, jota olemme nyt rakentamassa, itse asiassa on melko mutkikas seurantastrategia, jonka olemme kooneet, ja se auttaa meitä käyttämään mitä tehokkaimmin ja hyödyllisemmin niitä vähiä resursseja, joita meillä on. Siis sitä kautta voimme olla paremmin perillä asioista ja valvonnassa myöskin toimia kohdennetummin. Ja tällä on kestävä vaikutus sekä virhetasoon, e, joka tulevaisuudessa ei sitten ole niin korkea taso, ja että on niin paljon virheitä, joita tilintarkastajat myöhemmin sen havaitsevat. Tämän, samalla myöskin saamme Eh, kuva siitä, miten järjestelmän puitteissa saadaan aikaa tuloksia ja missä saattaa olla heikkouksia. Joten tämä seurantajärjestelmä on hyvin tärkeä rakennuspalikka, joka tulee osaksi nimenomaan näitä säännöstöihin perustuvia menettelyjä, jotka liittyvät varojen apurahin myöntämiseen ja hankkeiden käynnistämiseen. Vuoropuhelu on ollut hyvää, siitä on ollut apua, on ollut todellakin hyvä, että on käynyt tällaista eh, vuoropuhelua, koska myös kysymyksistä, joita olemme saaneet valiokunnalta, me voimme saada syitä mennä tarkastelemaan uudestaan jotakin asioita ja saamme myöskin syyn edelleen vahvistaa järjestelmiämme ja siksi on hyvä, että olemme saaneet parempia tuloksia. Minä toivon, että me voimme kovasti jatkaa tätä myönteistä yhteistyötä myöskin seuraavilla kierroksilla ja tulevissa keskusteluissa. Olemme valmiita tällaiseen jatkuvaan vuoropuheluun teidän kanssanne. Kollegin Ajala Sender. Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Charnetski on tonnakin antanut hyviä selvityksiä näistä uusista tarkastuksista ja siitä, mitä parannuksia on tapahtunut. Haluaisin pelkästään käsitellä kolmea asiaa. Yksi niistä liittyy ongelmiin, jotka koskevat julkisia hankintoja, siis tällaisia erilaisia toimeksiantoja voisi sanoa, millä tavoin on voitu parantaa näitä. Ja toinen asia, millä tavalla on jo äskettäinen tilintarkastus, joka on vuodelta 2015, miten suunnataan mahdollisuuden meille päästä siihen, että, että 25 prosenttia varoista, siis on jääty aina tähän katon alle tässä yhteistahoituksessa. Ja sitten mitä tulee näihin varojen siirtoihin, minä haluaisin tietää, miten tämä alhainen budjetin toteuttaminen, voitaisiin tässä hiukan enemmän kertoa meille, millä tavalla katsotaan, että tätä voitaisiin ottaa enemmän esille. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti näistä lisäkysymyksistä. Kertoisin hiukan tästä hankintapuolesta ja julkisista tarjouksista, joita ei tee itse toteuttaa ja mitä me olemme tehneet. Niin Mehän aloitimme perumalla kaikki ne tarjoukset, joissa löysimme virheitä ja käynnistimme ne uudestaan, korvasimme ne uusilla, mutta menimme vielä pidemmälle ja tarkastelimme hyvin tarkkaan sisäisiä prosessejamme ja pyrimme yksilöimään, miksi tällaisia ongelmia aiemmin oli ollut. Yksi ongelma oli se, että henkilöstö ei välttämättä tuntenut sääntöjä ja menettelyjä joten aloitimme intensiivisen koulimisen. Ja nyt henkilöstömme tuntee säännöt paremmin ja ovat valmi, paremmin valmiita käsittelemään näitä tarjouksia. Me myös varvasimme uuden henkilön valvomaan ja hallinnoimaan näitä tarjouksia. Ja meillä on myös tiukempi hankintasuunnittelu, koska jos samanaikaisesti tapahtuu paljon tarjouksia, usein vuoden lopussa niitä pakkautuu, niin silloin ympäristö on intensiivinen, eikä ole ehkä aikaa tarkastaa kaikkea niin hyvin. Eli suunnittelemme paremmin, me ripottelemme näitä tarjouksia koko vuodelle paremmin, ja tällä tavalla voimme valvoa asioita ja riski asioiden mennä pieleen on pienempi. Olemme myös pyytäneet sisäistä tarkastajaamme tarkastelemaan riippumattomemmin ja syvällisemmin näitä ongelmia, niiden syitä. Ja nyt meillä on tällaiset tarkastuslistat niin, että jokainen tietää, mikä, on, mikä kun, kenenkin rooli on. Eli nyt meillä on enemmän kapasiteettia, paremmat menettelyt ja olen varsin luottavainen sen suhteen, että samankaltaisia ongelmia ei enää tule. Ja jo vuonna 2014 tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoittaa, että ongelmia ei ole ollut. Toinen kysymyksenne liittyy täydentävään rahoitukseen, kuten me eh, sitä kutsumme, eli EIT:n rahoitus, vaan kumppaneiden rahoituskikseille. Ja se on asia, josta on puhuttu, sitä on kommentoitu, tuomioistuin on sitä kommentoinut. Eli lähestymistapamme on se, että viiden vuoden aikana, vuodesta 2010-2014, kiksien täytyy osoittaa, että ne ovat saaneet, tarjonneet ne 70 prosenttia rahoituksesta ja EIT ei ylitä 20 prosenttia. Tämä on nyt ö, tarkastettu asianmukaisesti ja meillä on luvut. Eli meidän kontribuutiomme oli 60 prosenttia ilmastokikille, ö, 19 innoenergialle ja 29 EIT digitaalille. Eli meillä on nyt näyttöä siitä, että tätä 25 prosenttia ei ole ylitetty. Ja se on hyvä uutinen. Ja se tarkoittaa sitä, että lisärahoitusta on saatu jopa enemmän kuin mikä ehdoton minimi olisi ollut. Ja sitten siirroista, siirtoprosessista – me olemme parantaneet myös omaa suunnitteluamme ja ohjelmointiamme, eli EITn budjettista suurin osa on, ö, menee, menee näille kikeille tieto- ja innovaatioyhteisöille. Ja aivan kuten aiemmin ö, sanoin, niin ö, varain käyttöaste on kasvanut kovasti, ja sitähän tarvitaan, jotta saadaan se vaikutus, jota haluammekin, niin rahoitus on nyt lähestymässä kattoa maksimimäärää. Eli kiksit ovat nyt saaneet aikaan niiden oman rakenteensa valmiiksi ja voivat käyttää myös rahojaan hyvin. ja me voimme myös ryhtyä välittömästi toimiin tämän uuden valvontaprosessimme ansiosta, jos huomaamme, että rahaa ei käytetä ajan, ajanmukaisesti ajallaan. Eli se voidaan sitoa uudelleen, allokoida muihin toimiin, kohdentaa muihin toimiin. Ja tällä tavalla EITllä on sääntöjenkin mukaisesti mahdollisuuksia siirtää tätä rahaa seuraavalle vuodelle. Joskus se on tarpeen innovaatiotoimissa. Jos jokin ei vaikkapa toimi, täytyy lopettaa, niin rahoitus siirretään muualle, kohdennetaan muualle. Tällä tavalla meillä on nyt parempia välineitä ja suorituksemmekin on sen myötä parempaa. Haluaako esittelijä vielä käyttää puheenvuoron tästä kohdasta 13 EIT, herra Czarnecki? Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tyydyttikin minua ja kiitoksia. Kiitos. Kiitämme kovasti sitä, että olitte paikalla. Tulemme kohtaan 14. Artemis ja EMAK yhteisyritykset esitellään myös. Herra Czarnecki, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam Chair, again. Uh, joint undertakings uh, Artemis and... Kiitoksia. Yhteisyritykset Artemis ENIAC. Vuonna 2013 aikana parlamentti kiinnitti huomioon useaan ähm, vakavaan puutteeseen äh, yhteisyritysten Artemis eniak ähm, talousarvioiden toimeenpanossa. Ensinnäkin Artemissa, Artemis-yhteisyrityksessä äh, ei ole otettu äh, ex post-arvioiden tarjoamia käytännöllisiä ratkaisuja huomioon. Eikä se myöskään luonut maksuyksikköä artiklan 6.2 vaatimusten mukaisesti omassa äm, perusasetuksessaan. Yhteisyritys ei ole toimeenpannut valiokunnan suosituksia vuodelta 2014 eikä ole omaksunut kattavaa strategiaa, jonka myötä voittaisiin estää eturistiriitojen syntymistä tai niihin puuttumista auttaa. Se ei ole julkaissut eturistiriitojen osalta kertomusta pääjohtajan tai hallintoneuvoston jäsenten osalta, jotta voitaisiin helpottaa päätöksentekoa, kun meidän täytyy päättää myönnämmekö vai emme vastuuvapauden, voitteko vastata seuraaviin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys, tämä yhteisyritys äh, ei ole ähm, vuodelta 2014 toteuttanut vastuuvapauden myöntäjä tahon suosituksia eikä ole toteuttanut myöskään niitä neuvoja, äh, joita on annettu eturistiriitojen vasta- välttämiseksi. Onko yhteisyritys julkaissut jo verkkosivuillaan ähm, täyttävät täydelliset tyhjentävät äh, CV-hallintoneuvoston jäsenten osalta Ähm, ja heidän mahdollisen eturistiriitojensa osalta tiedot ja onko se pitänyt ajan tasalla tietoja, jotka liittyvät mahdollisiin eturistiriitatilanteisiin ja myöskin menettelyihin, joihin turvaudutaan tällaisissa tapauksissa ja äh, mekanismeihin, joilla rikkomuksiin puututaan. Seuraava kysymys, onko yhteisyritys jo hyväksynyt kattavan politiikan turistiriitatilanteisiin puuttumisen osalta. Esimerkiksi kun julkisessa toimessa toimiva henkilö tekee päätöksen, joka koskettaa joko tätä julkisvirkamiestä tai virasto, jossa hän toimii. Now for ENIAC, yeah. I can... Ja voinko jatkaa vielä suoraan ENIAC-yhteisyrityksestä? Kun valiokunta on erittäin huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin on antanut kolmannen peräkkäisen kerran äm, lausuntonsa äm, maksujen oikeellisuudesta ja laillisuudesta, eikä pystynyt arvioimaan expost joka suuresti on kansallisten rahoitusviranomaisten toteuttama, eikä voinut vakuuttaa tilien taustalla olevien toimien oikeellisuutta ja lainmukaisuutta. Tämä, tämä perusteltu lausunto äh, yhteisyrityksen toiminnasta äh, on tehty varainhoidon parhaan äh, mahdollisen tavan mukaisten sääntöjen mukaisesti ja ex post tarkastuksia tarkastus huomioon ottaen Minulla on seuraava kysymyksi vastuuvapauden myöntämistä ajatellen. Eniäkkö-yhteisyritys, onko se valmis esittämään kertomuksen, joka koskee kaikkia komission ulkopuolisia jäseniä, arviointeja koskevien sääntöjen mukaisesti – äm, komission suosituksen mukaan. Sitten seuraava kysymys. Onko yhteisyritys valmis esittämään kertomuksen, joka koskee sosioekonomisia vaikutuksia jo loppuun saatetuissa projekteissa? Kolmas kysymys, viimeinen kysymys mikä tilanne on eturistiriita tiedot sisältävän tietokannan suhteen? Kiitos. Nyt herra Vils, joka on toimitusjohtaja. Haluaisin toivottaa ne tervetulleeksi. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä herra Vils. Uh, President, thank you very much. And thank... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että saimme mahdollisuuden vastata näihin havaintoihin ja kysymyksiin minä haluaisin aloittaa yleisellä kommentilla, joka koskee yhtä aiheista, joka koskee sekä Artemis ja ENIAC-yhteisyrityksiä, koska niillä on yhtäläinen ja koskevat yhtäläiset säännöt, ja nämä organisaatiot ovat toimineet yhdessä löytääkseen toimivia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin. Haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopassa Euroopan elektroniikkateollisuudella on ollut ongelmia viimeisten kymmenen vuoden aikana. On hyvin korkean tason menetyksiä, ajatellaan vaikka miksi Nokia, joka on menettänyt markkinaosuuksiaan, ja eurooppalaiset yritykset ovat menettäneet noin puolet markkinaosuuksistaan. Ja Useimmat syyt ovat olleet sitä, että eurooppalaiset yritykset ovat investoineet huomattavasti vähemmän kuin kilpailijat Yhdysvalloista, Taivanista ja Koreasta, mainitaanko nyt muutamia esimerkkejä. Nanoelektroniikan osat ovat avaintekijä, mitä tulee nimenomaan siihen, että ollaan kilpailukykyisiä Euroopassa ja että ylipäätään hallitaan tämä uusi teknologia. Ja Artemisin ja Eniakin tavoitteena on saada vipuvaikutuksen kautta lisättyä julkista investointia niin, että Eurooppa pystyy kilpailemaan ja olemaan myöskin menestyksekäs kansainvälisessä kilpailussa. Meidän täytyy pitää mielessämme se, että investointien taso on korkea. Uusi tehdas, uusi operatiivinen järjestelmä, jos ajatellaan vaikka nyt tästä software-puolesta, maksaa noin 10 miljardia euroa uusi teknologia, sen tuominen operointijärjestelmien osalta on 1,5 miljardia euroa. Uusi prosessori ja uusi tuote 500 miljoonaa euroa. Jos me katsomme näitä tarpeita, joita teollisuudella on, on ollut selvää, ettei mikään panos yksistään riitä siihen, että kielteinen kehitys kääntyisi. Ei yksistään eurooppalainen äh, maksu tai rahoitustuki tai kansainvaltioiden tuki, joten tässä just vuonna 2008 luotiin tällainen malli avainrahoitukselle, jossa julkinen rahoitus tulee sekä Euroopan unionilta että jäsenvaltioita. Ja tähän sisällytetään paljon myös sitten yksityistä rahoitusta, jotta voidaan saavuttaa tarvittava taso. Ja nämä kaksi yhteisyritystä, Artemis ja ENIAC, ovat onnistuneet kuudessa saaneet, vuodessa 140 miljoonaa euroa eh, strategisia rahoitusta, joka on jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin osallistumisen myötä noussut neljään miljardiin, jotka on sidottu tutkimuksiin ja innovaatioihin Euroopassa. Eurooppainen rahoitus on saavuttanut eh, 60-25 tason vipuvaikutuksen. Siis jokainen euro, joka tuli Euroopan unionilta, sitä varten saatiin 1,65 euroon edestä tutkimus- ja innovaatiokehitystoimia. Tämä panos on tunnustettu yhdeksi tekijäksi, jotka ovat pysäyttäneet teollisuuden alamäen ja vahvistanut eurooppalaisen maailmanjohtajuuden alueita tällaisten teollisuuden alalla. Ja voimme sanoa, että Toimijat, joita olemme rahoittaneet, ovat johtaneet huomattaviin teollisiin investointeihin. Toisaalta, kun parlamentti aivan oikein huomasi kommenteissa viimeisessä kokouksessaan, yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa ja läheisyysperiaatteen soveltaminen aiheuttaa ongelmia tässä välittävässä kappaleessa. Etenkin kun jonkin verran tästä Euroopan rahoitusta, se vaikuttaa siihen, miten kansalliset rahoittajat tekevät päätöksiä. Eli kysymys on se, että missä kansalliset menettelyt antavat riittävän vakuutuksen siitä, mitä tulee maksujen laillisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen. Ja tämä on ollut pääsyy siihen perusteltuun lausuntoon, jonka olemme saaneet Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta nyt täytyisi pyrkiä saamaan nämä asianmukaiset vakuutukset. Haluaisin henkilökohtaisesti vakuuttaa valiokunnan jäsenille, että ei ole mitään muuta aiheita tällä hetkellä meidän toiminnoissamme, joka on vaatinut niin paljon ponnistelua, niin paljon huomiota, niin paljon aikaa, niin paljon resursseja koko organisaatiolta ja henkilökohtaisesti myös johtajalta kuin tämä asia. Joten kaikki, mikä on ollut tehtävissä tämän vakuutuksen aikaansaamiseksi ennen kaikkea, jotta voidaan vastata sitten näihin kysymyksiin, jotka liittyvät Artemista. Olemme ottaneet käyttöön täsmälliset järjestelyt, jotka ovat liittyneet julkisiin viranomaisiin, kansallisiin rahoitusviranomaisiin. Olemme ottaneet käyttöön lomakkeita, joilla on voitu raportoida ex post tilintarkastuksista, jotka ovat liittyneet yhteisiin hankkeisiin, ja olemme keränneet tulokset, jotka näihin on liittyneet. Olemme myöskin arvioineet kansalliset varmistusjärjestelmät ja pyrkineet, ja tiedätte tältä osalta myöskin tällaisen varmistuslistan, joka, johon tilastotumiston esitti jossakin vaiheessa kommentteja aiheemmassa keskustelussa. Olemme nyt käyttäneet sitä sitten sen arvioimiseksi, mikä on varmistamisjärjestelmän taso, mitä tulee kansallisiin rahoitusviranomaisiin, jotta voimme katsoa, että mm, on kelpail, vertailukelpoinen ajattelen normaali eurooppalaisen menettelyjä, eli jossa on ero rahoittavan viraston tilintarkastusviraston välille ja tätä kautta voidaan odottaa myöskin eh, tilintarkastussääntöjä, jotka ovat kansallisten standardien mukaisia. Olemme myöskin eh, katsoneet, mikä on ollut virhetaso, eh, joka on saatu eri raporteista ja totesimme, että se on 0,66 prosenttia. Tämä hyvin arhainen, alhainen arvo johtuu tilanteesta, jossa kaikki meidän tuot, hankkeemme ovat lukuisten kansallisten rahoitusviranomaisten riippumattomien tilintarkastusten kohteena ja, ja 100 kaikki hankkeet on tarttu sataprosenttisesti ja kattavuus sisäisesti on myöskin vakuutettu lopputodisteissa ja se on 52 prosenttia, mikä on huomattavasti korkeampi kuin tavallinen näytteiden taso, joka on noin 7 prosenttia. Me olemme järjestäneet myöskin parhaiden käytänteiden työryhmän, jossa on mukana myöskin Euroopan tilastustuomioistuin ja Euroopan komissio ja kansalliset rahoitusviranomaiset, jossa on keskusteltu parhaista käytänteistä ja menettelyistä. Nyt tämän lisäksi olemme vaatineet varmistuksen siitä, että sääntöjen sovel- muotoiluja ja näiden järjestelmien soveltamisen pitäisi olla tyydyttävää hyödymme hyvin äskettäisestä Euroopan tilsustumisten päätöksestä, jossa on varmistettu eräät rahoitussiirrot, jotka kansanviranomaiset ovat jo vahvistaneet, jotta voidaan katsoa, että nämä ovat sellaisia, jotka voidaan soveltaa yhteisyrityksiin. Ja tässä on kysymys käy yhteisyrityksen yhteistoiminnasta että sisäisistä tiedostustumiskyvystä. Samoin myöskin Euroopan tiedostustumistuimen pitäisi nytkin pystyä antamaan odotetut asianmukaiset vakuutukset. Tässä vaiheessa nyt olemme siis tällä hetkellä ja me odotamme siis näitä vakuutuksia. Haluaisin jatkaa vielä näillä muilla havainnoilla, jotka esittelijä mainitsi alustuspuheenvuorossaan. Ensinnäkin hän mainitsi, että Meillä on ollut ongelmia Artemisissa ennen kaikkea maksumäärärahojen tason osalta ja vakuutamme, että maksumäärärahojen taso on ollut vain 69 prosenttia budjetista. Syy tähän on ollut se, että maksut, joita on toteutettu, perustuvat siihen, että kansalliset rahoitusviranomaiset antavat tällaisen sertifikaatin näiden toteuttamisesta, maksut tapahtuvat asianmukaisissa määräajoissa, mutta näiden lupien saaminen on ollut, maksulupien saaminen on ollut hitaampaa kuin budjetissa ennakoitiin. Ja tässä syystä nämä tullaan täysin kattamaan, kaikki maksut tullaan toteuttamaan. Me olemme nyt kiihdyttämässä vauhtia. Toisaalta hidas vai, vauhti ei ole vaikuttanut siihen, miten toimet hankkeissa ovat toteutuneet, miten niitä on pantu toimeen. Artemis ei ole nimittänyt sisäistä tilintarkastajaa, mutta nyt Artemisilla on sisäinen tilintarkastaja vuodelta 2014, koska tarkoitus on, että tulevaisuudessa kaksi organisaatiota tulevat yhdistymään ja myöskin Eniakin sisäinen tilintarkastaja harjoittaa nyt vuorovaikutusta Artemisin kanssa. Tilanne on siis se, että on olemassa sisäinen tilastuskyky, joka on hallintoneuvostossa olemassa. Suositus ja kattava strategia, jolla pyritään estämään eturistiriidat vuonna 2014. Eniakilla oli jo tällainen kattava politiikka. Tämä myöskin parlamentti tunnusti. Ja toiminnanjohtajan, toimitusjohtajan päätöksestä, että myöskin sovelletaan Artemisiin. Sulautumisen jälkeen olemme ottaneet huomattavan askeleen eteenpäin ja hallintoneuvosto on nyt hyväksynyt yksityiskohtaisen ja huomattavasti parannetun kattavan strategian, josta puhun hiukan myöhemmin. Ja nyt äh, tunnusjohtajan äh, cv ei vielä julkaista, mutta tämä ja myöskin mahdollisia eturistoja koskevat julkilausumat, ne on nyt julkistettu myöskin antamisalta ja nyt me odotamme täysin henkilöstösääntöä ja menettelysääntöjä ja myöskin kattava politiikka, joka liittyy eturistiriitojen ehkäisemiseen hallinnossa ja johdossa. Mitä tulee kysymyksiin, joita on esitetty? Ensimmäinen, mikä koskee tätä kattava strategiaa, ja minä juuri sen esitin, että todellakin, todellakin tällainen kattava strategia on hyväksytty hallintoneuvostossa, että se kattaa kaikki eri ulottuvuudet. Toinen kysymys koskee yksityiskohtaisten ansioluettelojen julkistamisesta ja voin sanoa, että kaikki ansioluettelot on julkistettu, kuten vaaditaan henkilöstösäännöissä, toimintamenettelyssä ja myöskin kattavassa politiikassa. Olemme myöskin luoneet kaiken kattavan tietopankin, joka sisältää tiedot, jotka liittyvät mahdollisiin eturistiriitoihin. Ja tuo tietokanta sisältää kaikki identifioidut tilanteet, toimenpiteet, joihin on ryhdytty, jolla, jotta voidaan noudattaa sääntöjä, ja myöskin mekanismin, joka liittyy menettelyyn silloin, kun rikotaan sääntöjä. Tämä mekanismi, joka liittyy näihin menettelyihin, sieltää myöskin tämän kattavan politiikan, jonka hallintoneuvosto hyväksyi. Haluan korostaa sitä, että tiedot, jotka nyt on kerätty tietokantaan, olivat olemassa jo aiemminkin, mutta ne olivat eri asiakirjoissa eri paikoissa, joita olemme nyt vakiinnuttaneet tämän yhteen tietokantaan, tämän tiedon. Ja kolmas kysymys koskee sitten sitä kattavaa politiikkaa ja sen olemassa, olevaa, olemassa olevaa siitä tehtyjä päätöksiä, joilla voidaan siis huolehtia konfliktitilanteista. Se on olemassa, se on hyväksytty, se on kattava, se kattaa kaikki aiheet, kaikki osallistujat, kaikki toimintoja pitää ryhtyä. Ja se ei kata pelkästään henkilöstöä ja työntekijöitä, jotka ovat tässä näissä yhteisyrityksissä. Se koskee kaikkia henkilöitä, kaikkia elimiä, samoin kuin kaikkia toimia, joihin nämä yhteisyritykset ryhtyvät, samoin myöskin asiantuntijoita, jotka toimivat hankkeiden arvioinnissa mukana, seuraavat hankkeita ja myöskin johtokunnissa, joita nimitetään, tai lautakunnissa, joka nimitetään eri julkisiin hankintoihin tai virkojen täyttämiseen. Siis tämä ovat kaikki osa tätä kattavaa tietokantaa. Siellä on tiedot näissä kaikessa. Sitten ensimmäinen havainto, joka liittyy Expost-arvioon, on samantyyppinen kuin Artemisissa myöskin Iniakin osalta, joten mitä tulee ensimmäisiin erityiskysymyksiin, ensimmäinen kysymys koski siis sitä, mikä on – muiden jäsenten kuin unionin jäsenten osallistuminen myöskin se arviointi, joka tapahtuu komissiossa. Muiden jäsenten kuin unionin jäsenten osuus on ajan, aika ajoin tapahtuvaa, siitä raportoidaan säännöllisesti. Meillä on lukuja, lukuja näiden tehtävien osalta, että kokonaisuudessaan 2, 92 miljardia euroa oli näiden toimijoiden osuus, ja, ja se tapahtuu seuraavalla tavoin. Organisaatiot, jotka osallistuvat hankkeisiin yksityissektorilta, osaltaan antavat 1,89 miljardia euroa. Se on 65 prosenttia kokonaiskustannuksista ja se on huomattavasti korkeampi kuin alkuperäinen odotettu summa asetuksessa, joka oli 53,2 prosenttia, siis 63 on korkeampi kuin 53,2 prosenttia. Kokonaisuudessaan julkisrahoitus on 1,901 miljardia ja se on 35 prosenttia eh, kustannuksista ja, ja tämä on alhaisempi kuin oli 46,8 prosenttia juuri siksi, että julkiset, yksityiset eh, osuudet ovat huomattavasti suurempia. Julkinen osuus jakautuu Euroopan unionin jonka osuus on 53,3 miljard, miljard, miljardia, ja se on huomattavasti korkeampi, 53 prosenttia on odotettu kuin äh, se odotettu osuus, ja, ja 565 miljoonaa, joka on äh, joka 9,4 prosenttia, 9,4 niin, prosenttia niin, johtuen siitä, että on suuria hankkeita, joissa on hyvin voimakas teollisuuden osallistuminen. Jäsenvaltioiden osuus on rajoittunut alle maksimissa sallitun määrän, joka koskee valtion tukia ja tämä valtion tukisääntöjen mekaaninen vaikutus johtaa siihen, että kansalliset osuudet ovat jälleen odotusten alle. Kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että alhaisempi kansallinen maksuosuus on enemmän kuin kompensoitu yksityisen sektorin osuuksella, joten yksityinen sektori on lisännyt enemmän tähän toimintaan kuin on odotettu. Ennenkin tapauksessa EUn maksuosujen vipuvaikutus on 6,5, eli se on korkeampi kuin odotettu 6. Sääntöjen noudattaminen, mitä tulee arvioihin ja valintatoimiin silloin, kun on kysymys äh, apurahoista, sitä on seurannut myöskin komission sisäinen järjestelmä ja myöskin sisäinen tilintarkastusjärjestelmä, joka on arvioinut tämän apurahojenmyöntöjärjestelmän kaikilta ulottuvuuksiltaan mukautettuna päätöksistä koskevat rahoitusta. Ja Euroopan parlamentti otti tiedokseen tilintarkastuksen myönteisen tuloksen, joka oli tehty komissiossa siis tämän IASn osalta. Mutta siis todettiin, että prosessi on asianmukainen ja tehokas. Ja johtopäätös on se, että menettelyt, jotka ovat käytössä, ovat sovelejaita ja että parlamentti katsoi myöskin, että tämä raportti sisälsi erinäisiä suosituksia, ja että yhteisyritykset toimivat näiden suositusten mukaisesti. Toinen kysymys koskee sitä, miten tehdään äh, raportit taloussosiaalisista hyödyistä, jotka liittyvät äh, loppuun saattuihin hankkeisiin. Enia yhdessä Artemisen kanssa on antanut tällaisen raportin. Ja tietysti muitakin hankkeita, jotka tullaan täyttämään, vaikutus tulee olemaan, sanatissa tulee edelleenkin arvioimaan ja on tehty johtopäätös siitä, että ensimmäisetkin hankkeet, jotka on saatettu päätökseen määrän puitteissa, niiden osalta voidaan todeta, että vaikutus on erittäin myönteinen. Ja kun katsotaan tällä hetkellä tilannetta, voidaan ottaa esille esimerkkejä hankkeista, jotka ovat, ajatellen teollisuutta, ovat olleet sellaisia aiheita, joita on käsitelty toisiaan seuraavissa hankkeesityksissä, jotka on valittu pelkästään kriteereillä, jotka ovat liittyneet niiden hankkeiden erinomaisuuteen tai niiden vaikutukseen. Ja on tullut toistoa, jotka ovat johtaneet siihen tahansa aikaan teollinen investointi, esimerkiksi sensorit tai edistynyt Simots-teknologia, joka on sellaista teknologiaa, joka saa kaikki prosessorit markkinoilla tärkeistä litografia, joka liittyy teknologian pienentämiseen. Eurooppa on tehnyt huomattavia teollisia investointeja, jotka ovat tuloksia näistä tutkimuksista innovaatiohankkeista, jotka on rahoitettu yhteisyritysten puitteissa. viimeinen kysymys koskee tilannetta, tätä tietokantaa, johon liittyvät nämä eturistiriidat. Puhun jo siitä, me on, meillä on siis olemassa, siis meillä on vakautettu tiedosto ja sitä päivitetään jatkuvalla periaatteella. Kiitos. Ja, Dank, Kiitos. Haluanko sitä lisäkysymyksiä tästä 1,98 miljoonasta eurosta teollisuudelta? Kuinka paljon siinä on pk-yrityksiltä ja miten paljon tulee tällaista sitten käteistä taloon? Thank you very much for the question, Mrs. President. In, uh... Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä, puheenjohtaja. Niin kaikki kontribuutiot ovat käseistä. Kaikki luonnossa maksetut kontribuutiot ovat siis käteistä. Eli kyse on osallistujien osallistumisesta näihin hankkeisiin, olipa kyse sitten EUn rahoista tai muista, se on aina käteistä rahaa. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen auf Ihre... Niin, katson joka teidän verkkosivuanne, niin jos haluan tietää, kuka on saanut sitä katsoa. I'm not sure I understand, uh, the... Sikäli kun ymmärsin kysymyksen, niin kysyitte, kuka teki mitä? Toimeksiannot. Toimeksiannot. Kuka on saanut toimeksiannot? Mistä ne löydän ne tiedot? So we, we have published every year. Niin, joka vuosi julkaisemme täydellisen luettelon hankkeiden osallistujista, siis niistä, jotka vastaanottavat äh, rahoja. Eniakin ja Artemisiin verkkosivuilla on täydellinen luettelo kaikista niistä he, tahoista, jotka osallistuvat hankkeisiin, tukikelpoisiin hankkeisiin. Siellä on nimet ja summat. Eli kaikki tämä on julkista tietoa ja nämä luvut on myös ilmoitettu vuotuisissa kertomuksissamme, mutta myös verkkosivulta löytyy nämä täydelliset luettelot. Vastasiko kysymykseen? Ja, dank. Ich hab... Kiitos. Minä yritin löytää nämä selvitykset, mutta en löytänyt niitä. Ehkä voi vielä lähettää tämän vaikka sähköpostiviestin esittelijälle, jolla lisäkysymyksiä. Kollega Marinescu. So, uh, thank you, uh, uh, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Antaisin ensi vuotta ajatellen teille neuvon. Vastuvapausmenettelyä ajatellen neuvon. Varmistakaa se, että te saa äm, neljättä peräkkäistä painettuja lausuntoa tilintarkastustuomioistumalta. Ja sitten meidän täytyy näitä äm, ex post arviointikertomuksia tarkastella siellä. Oli suuri osa tarkastuksia, jotka on tehty äm, teidän jo tekemiinne tarjouksiin. Tämä oli suuri syy lykkäykselle. Minä haluaisin Sitten nämä luonnossa maksetut summat, kuinka tämä on tapahtunut, mikä tulos oli. Ja toivon, että nämä ähm, teidän tarjouskilpailujenne tuen saajat ovat olleet mukana. Toivon tätä. Ja sitten te sanoitte, että liittyen tähän näihin mm, sosioekonomisiin seikkoihin asiat ovat näin, no ehkäpä näin on. Tarkastelen tätä, mutta tässä olisi ehkä hyödyksi arvioida tuloksia. Haluaisin nähdä myöskin kertomuksen, jossa puhutaan Eniak ykkösestä ja Artemis ykkösestä, sillä en nyt toivo, että kaikki nämä toiminnot katoavat tämän uuden rakenteen sekaan jos komissio voisi siis tehdä kertomuksen kaikkiin näihin yhteisyrityksiin liittyen, näihin tilanteisiin liittyen, te voisitte ehkä toimittaa meille kertomuksen puolestanne siitä, kuinka edellinen kausi suljettiin. Ajalla. Haluatteko vastata, herra Vils? Kollegin Ajala Sender. Ajala Sender eh, si yo quer... Niin, haluaisin ensinnäkin sanoa, että, että tilanne, siis se mitä herra Marisko sanoi tässä juuri, että se, että millä tavoin henkilöt ovat vastuussa sitä aiemmasta eksistien uudesta Artemisista komissiosta, Lazio on pyrkinyt selittämään meille, mikä tilanne on ollut mennessä näiden kahden näin yrityksen osalta ja tämän uuden osalta. Ja uuden osalta haluaisin muistuttaa siitä, että on tärkeää ja ehkä olisi tärkeää myös, että kun me aika joudumme käsittelemään kaikkia tällaisia organismeja, jotka ovat tavallaan siis komission ulkopuolella, mutta työskentelevät kuitenkin meille, tällaisen toimeksiannon puitteissa ja, ja jotkin näistä hankkeista ja kysymyksiä tässä tapauksessa esimerkiksi äh, haluaisin puhua, kun mitä tulee tähän äh, tämä näiden äh, kaikki ne eurojen käyttäminen, jotka ovat Euroopan budjetissa, mihin suhteeseen se pitäisi asetella sitä, mikä on suhde siis nimenomaan edujen saajien kannalta ja jäsenvaltioiden kannalta. Jos ymmärsin oikein, että tämä oli 1,65, jos ymmärsin oikein. Niin, voisi vielä kertoa minulle hiukan myöskin siitä, millä tavoin tämä, tämä hallinto ja se tämän rytmin, mikä on hallinnon rytmi suhteessa siihen, miten toteutetaan näitä hankkeita, miten se on suhteessa jäsenvaltioihin, koska jäsenvaltiot päättävät kriteereistä, joiden kautta päätetään niistä varoista, joita te sitten saatte käyttöön tällaisena välittävänä tahona. Ja onko olemassa jokin kaava, ja voimme kuitenkin parantaa tilannetta kenties, koska me tavallaan puhumme siitä, että tässä olisi kysymys tällaista yhteishallinnosta, joka tapahtuu esimerkiksi rakennerahastojen puitteista, vähän samantapaista, mutta, mutta asiat välttämättä eivät riitu teistä, mitä riippuu budjetin toimeenpano, vaan se riippuu kolmannessa tahosta. Joten voisi kertoa, millä tavoin tulevaisuudessa, kun me puhumme e, tästä seuraavasta vastuvapaudesta, että, että olisi uusi strategia ja, ja uusi yhteisyritys, ja millä tavoin voitaisiin parantaa tilannetta, ja me olemme tietää, miten tämä jäsenvaltioita, ja millä tavoin komissio nyt työskentelee panakseen toimeen tätä budjettia, miten komissio voisi tätä tehdä helpommaksi ja tehokkaammaksi. Thank you. I'm going to respond first to the question by Mr. Martin. Vastaan ensin herra Marinaskun kysymykseen aivan aluksi haluaisin kiittää teitä tästä ähm, neuvostanne, että meidän täytyy varmistaa, että emme toista tällaista, neljättä tällaista lausuntoa enää saa. Me emme tule säästelemään ponnistuksia, me pyrimme tähän kaiken toimin. Mitä tulee sitten näihin luontoissuoritusten laskemiseen, tämä menettely on erittäin äh, yksinkertainen, sillä komission järjestelmässä on mukana mahdollisuus arvioida se nimenomainen summa, joka on jonkin projektin toteuttamiseen käytetty tähän perustuen, me voimme maksamamme tuet laskea pois kokonaissummasta ja erotus on luontoissuoritusten määrä. Eniadissa ja Artemisissa ei mitään muun muontoisia luontoissuorituksia ole. Meillä on vain äh, käteistä päinvastoin kuin erässä muissa äh, yhteisyrityksissä. Eli me vain laskemme tämän rahan. Ja äh, sitten näihin tuloksiin liittyen, kuten sanoin, me olemme itse asiassa alustavan kertomuksen äh, laatineet ehkäpä yhteenvetona tästä kertomuksesta. Voisimme tarkastella ohjelman toteuttamista eri ulottuvuuksista ja siitä, kuinka me olemme onnistuneet tämän tehtävän täyttämään. Selitin, mikä tehtävämme oli aivan aluksi. Ja tämän jälkeen me olemme äm, eri äh, maksuja käyttäen toteuttaneet ohjelmaa. Äh, nämä kaksi äh, suurta projektia ovat osia Horisontti 2020 projektia. Nämä kaksi suurta projektia ovat äh, tehneet siis testejä paljon pitkälle menevämmän teknologian osalta. Tämäkin on osa toimia. Ja mitä tulee sitten Um. Edellisen vuoden meillä oli 59 teknisluotoista projektia eh, ja 104 projektia yhteisyrityksissä yhteensä, eli noin 50 prosenttia näistä projekteista eh, vietiin päätökseen asti. 179 eh, patenttia, 11 kauppasalaisuutta, 12 tuotemerkkiä ja melkein melkein 3100 julkaisua saatiin luotua tätä kautta. Eli kun projektit on saatu päätöksen odotamme kaikkien näiden lukujen olevan kaksinkertaiset. Eli me odotamme noin 10 miljoonaa tuloksina ja tulokset ovat melkoisen vaikuttavat. Meillä on siis hyviä numeroita, jotka voimme esittää Eniake ykkösen ja kakkosen liittyen. Energia 2 tai Artemis 2 ei varsinaisesti ole olemassa. Eniak ja Artemis säilyttävät nimensä 20. 20. kesäkuuta 2014 niiden ensimmäinen kausi päättyi, eli mitään varsinaista Eniak 2 ei siis ole olemassa. Ja nyt selkeästikin raportoimissamme meillä tulee olemaan jatkoa ajatellen eri kappale ja käynnissä olevia projekteja varten eri kappale vuoden 2014 osalta, kuten komission talousarvio osaston ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa sovittuamme teimme kolme vuotuista tilinpäätöstä energiasta ja Artemiksesta ja tässä kyseessä ovat vuotuiset tilinpäätökset. Eli jokainen yksikkö on raportoitu vuodelta 2014 erikseen. Mitä tulee sitten edustaja Alessanderin esittämään kysymyksen, todellakin haluaisin vahvistaa sen, että Euroopan unionin tarjoaman rahoituksen viipuvoima on yhdestä 6,5 jokaista myönnettyä euroa kohti. Meillä on 6,5 euroa, jota näissä toteutuissa projekteissa voin tämän luvun vahvistaa. Sitten hallinnointi ja toimeenpanon aikataulu ja tapa, jolla kansalliset viranomaiset hallinnoivat projekteja, perustuu siihen, että heillä on ensimmäinen Ähm, kutsu, kun tämä ensimmäinen kuluarvio on saatu. Tämän jälkeen se menee kansallisille viranomaisille, jotka päättävät, mitkä ovat tukikelpoisia projekteja. Ja tässä vaiheessa yhteisyritys tulee mukaan ja tässä vaiheessa se voi toimia. Äh, näin rahoitussäännöissä on määritelty. Äh, on todettu, että ähm, tämä yhteisyrityksen Ähm, rahoitussopimus perustuu äh, kansalliseen äh, sopimukseen. Ja äh, sitten myönnetyn rahoituksen suhteen hallintoneuvosto todellakin ähm, Eniakissa ja Artemiksessa, ja näin tulee olemaan myöskin Excelissä. Hallintoneuvosto ei ole itse asiassa rahoitusta myöntävä taho, kuten Päinvastoin kuin muissa yhteisyrityksissä, jotka tunnette ehkä, meillä on niin kutsuttu julkis, julkisviranomaiselin, joka edustaa siis jäsenmaata. Se on jäsenmaan edustusto ja siinä on myöskin Euroopan unionin, äh, Euroopan komission edustaja mukana. Ja tämä elin on se päättäjä, joka tekee rahoituspäätökset. Kansallinen äh, rahoitus, edustus ja Euroopan komission edustus päättävät tämän päätöksen ja äänet jakautuvat kansallisen, kansallisten viranomaisten ja komission edustajien välillä puoliksi tasan. Ja luonnollisesti yhteisyritys toimeen panee näitä päätöksiä. Me emme millään tavalla päätä, kuka saa mitä rahaa ja miksi. Ja vielen dank. Haluaako esittele vielä käyttää puheenvuoron? Ei näytä haluavan, joten haluammekin kiittää sydämellisesti tästä keskustelusta yhteisyritysten kanssa. Ja myöskin haluamme kiittää teitä, herra toimitusjohtaja, ja toivotamme teille kaikille mukavaa iltapäivää. Me jatkamme nyt koordinaattorin kokouksella ja pyydän, että mahdollisimman pikaisesti niistä pois, niitä henkilöitä poistumaan, jotka eivät saa olla paikalla tässä kokouksessa. Ja asian ja neuvonantajapidämistä olemaan koordinaattorille, ketkä ovat paikalla.